Buonasera a tutti. Cominciamo. Aloitetaanpa. Valiokunnan Vi Informo che il punto... Kerron teille, että kohta kuusi lykätään myöhempänä kohtaan, kuten koko puinfostakin voitte lukea. Täällä on myös menossa tämä verkkoon, eli mikrofoni, kun avataan, niin se menee verkkoon. Ja sitten kohdassa neljä tarvitaan myös äänestyskortteja huoma. Vielä kerron teille, että ulkoasainvaliokunta AFET järjestää seminaarin. Siellä on mukana länsi parlamentin jäseniä 23. maaliskuuta ja 24. päivä maaliskuuta niin ikään. Edustaja, varapuheenjohtaja Audi edustaa meitä, Odi edustaa meitä. 23. maaliskuuta AFET-valiokunta muiden valiokuntien kanssa, kuten meidänkin kanssa, keskustelee baronitar Ashtonin komission varapuheenjohtajan kanssa ulkoasain neuvoston teemoista maaliskuun kokouksesta. Sitten pöytäkirjat on mukana, jos ei kukaan ja sitten kommentteja voidaan kohtaan 4, vastuuvapaus 2008, 7.8.90 Euroopan kehitysrahasto. Edustaja Ajala Sender saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Si, äh, eh, gracias, presidente. Johtaja. Niin, liittyen tähän vastuuvapauden hyväksymiseen kehitysrahastoille 7, 8, 9, 10, siis vuodelta 2008, 7 periaatteessa, kuten kollegat näkevät esityslistastakin, niin yleisesti ottaen olemme pyrkineet mahdollisimman pitkälle ottamaan mukaan teidän esityksiänne, joita on tullut, ainakin ne, jotka vaikuttivat rakentavimmilta. Pitää paikkansa, joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi tarkastuksessa yksi Andreasenilta, olen pahoillani, mutta en voi tukea hänen esitystään niin, että lykättäisiin vastuuvapautta. Minä olen sitä mieltä, että kun ajatellaan, miten paljon tässä on ponnisteltu äh, valiokunnassa, tilintarkastustuomioistuin on tämän myön, myö, myös myöntänyt, että komissio on ponnistellut, niin siksi on välttämätöntä, että saatetaan päätökseen tämä äh, rakentava työ. Sitten suurin osa tarkistuksista Holmajärjeltä ovat hyvin rakentavia Aikaisemmin niitä on kommentoitu muissa kokouksissa ja mielestäni lisäävät joitakin näkökohtia, kuten esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen kertomuskin Afrikan osalta. Itse en ottanut sitä mietintöön ja siksi mielestäni se on hyvä päätös. Sitten muut osatekijät pääosin on huomioitukin. Sitten herra Smith. Pyrin miettimään ihan tarkkaan, mitkä olivat ne varsinaiset taustalla olevat ajatukset, joita hän meille esitti, mutta nyt on vain niin, etten oikein pystynyt ottamaan mukaan, koska suurin osa hänen esityksistään olivat mielestäni sellaisia, että ne eivät oikeastaan parantaneet tekstiä. Enemmän kai tuli kyse kahdenkeskisestä asiasta. Totta kai hänen maalla Ruotsilla on hyvin konkreettisia asioita EKRssä ja siinä tehdään ehkä päätöksiä kahdenkeskisesti jonkin valtion kanssa ja sinällään ihan oikeutettua ja kunnioitettavaa. Mutta tässä tarkastelussa, mm, jos mennään vielä pidemmälle ja ruvetaan yksilöimään tätä yhteisön kehitysrahastodynamiikkaa, se on hyvin monimutkaista – niin totta kai tässä täytyy ennen kaikkea kulujen valvontaa kunnioittaa. Ja siinä on erittäin tärkeää, että se säilyy sellaisenaan yhteisen ulottuvuutena. Ja sitten totta kai ymmärretään, että on kahdenkeskisiä suhteita jollakin jäsenvaltiolla, kun tehdään konkreettisia päätöksiä ja tehdään päätöksiä avusta. Mutta en kuitenkaan voi hyväksyä, että näitä otetaan tähän tarkastelun mukaan, kun on kyse yhteisön avun valvonnasta. Ne ovat niin yksityiskohtaisia. Olen sinällään tunnustanut tämän ajatustavan, joka on Holmajerilla 18 tai 20. Sitten Teven lausunnon kollegojen esitykset. Olen pyrkinyt mahdollisimman pitkälle noudattamaan tätä logiikkaa, niin, että jos jotain uutta sieltä on tarjolla, ennen kaikkea ajatellen sisällöllisesti kehityksen näkökulmasta, olen pyrkinyt ottamaan mahdollisimman pitkälle näitä mukaan. Jos siellä on jonkinlaista vertailua mahdollista tehdä komissiossakin, tai jos ajatellaan, minkälaista ajatustenvaihtoa tässä on käyty joillakin aloilla, kuten koulutuksessa, niin siinä on pystytty menemään jopa pidemmälle. Haluaisin kuitenkin nyt tässä vaiheessa säilyttää nämä esitykset sellaisinaan kuin meidän kollegamme Devestä ovat esittäneet. Ne mielestäni kyllä tätä osaa laadullisesti kohentavat. Ja kuitenkaan tässä valvonta ei mitenkään monimutkaistu. Teillä nyt on äänestys luettelo ja siellä on joitakin suullisia tarkistuksia tulos ja pyytäisin teidän hyväksyntäänne niille. Nekin parantavat tekstiä tai ottavat mukaan jotain, jota ei ole aikaisemmin ollut mukana. Hyväksyn myös esimerkiksi numero nelosen suullisista tarkistuksista, mutta sen sijaan hyväksyisin mieluummin Holmajarin esityksen, mutta kuitenkin haluaisin nyt nähdä myös että investointipankin johtaja tulisi tänne valiokunta mahdollisimman no- nopeasti. nyt on täydentävä lähinnä. Sinällä tämä on ollut hyvin hedelmällistä yhteistyötä ja haluaisin kiittää sitä, että komissio on ollut käytettävissä myös dokumentoinnin osalta, selitysten osalta, mukaan lukia myös hankalina aikoina. Ja kiitän myös kaikkia kollegoja esityksistä Totta kai ne pyrkivät nekin omaa mietintöni parantamaan. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Olkaa hyvä. Edustaja Schmidt. May I intervene? Niin, voinko ottaa puheenvuoron? Kiitoksia, edustaja Jalasenter. Minulla on vain hyvin lyhyt kysymys. Miksi hylkäätte? Enkä ymmärtänyt sitä tuosta selityksestä. Miksi hylkäät 14, 11 ja 17? Näissä sanotaan ihan selkeästi, että meidän täytyisi keskittyä ihmisoikeuksiin. Ja olen ihan hämmästynyt siitä, että miten se voidaan, miten nämä voidaan hylätä. En ymmärtänyt näitä perusteluita. Sanot vain ei. Vai mitä itse asiassa sanot? No vamos a ver, señor Smith. Katsotaanpa, herra Smith. En sinällään hylkää tätä ajatusta. Tunnustan totta kai sen, että komissio arvioi tilannetta ihmisoikeuksien osalta eri valtioissa, eri ohjelmissa kehitysavun osalta. Totta kai, sehän on osa myös minun mietintöäni. Mutta teidän tarkistuksistanne hylkäsin lähinnä ne tapaukset, jossa vaaditte muun muassa demokratiaa, on, missä se nyt en nyt löydä sitä tarkistusta, jotkut näistä maista jotka ehdottomasti joutuvat työstämään omia organisaatioitaan kansalaisjärjestöjen kanssa paikan päällä humanitaarisessa avussa ja kehitysavussa, niin komissio totta kai ei nyt ihan samaa demokratiatasoa voi vaatia kuin mitä meillä on Euroopassa. Totta kai vuorovaikutusta, keskustelua tarvitaan asiatilan kohentamiseksi ilmaisuvapaudessakin – Ymmärrän varsin hyvin, että 11 yksilö ei nimenomaan yhden kansalaisen Ruotsista, mutta on siellä avustustyöntekijöitä Espanjastakin, muun muassa kaksi, ovat hyvin hankalassa tilanteessa. Ja, ja kun nyt on kyse aikaisempi vuosien vastuuvapaudesta, niin ei se voi tarkoittaa sitä, että tehdään luettelo yksilöistä tai henkilöistä, sanotaan uhreista taistelussa eri valtiossa. Se kuuluu paremminkin mielestäni ulkoasevaliokunnalle tai TV-valiokunnalle, mutta ei tähän. Nyt on kyse talousarviosta. Jos ajatellaan nimenomaan apujen ja ohjelmien valvonnasta tai talousarviotuesta, niin sitä täytyy arvioida mahdollisesti pahe, paren, parantaa myös koulutusta, terveydenhuolto ja niin edelleen. Kaikki tämä on mukana mietinnössä. Teidän tarkistuksianne olen käsitellyt niin, että sinällä on tärkeästä asiasta kyse, ja komissiosta paitsi jo tekee, kuten toteaa myös mietinnössäne. Mutta jos ajatellaan yksittäistä tapausta ruotsalaisen kansalaisen kohdalla ilmaisuvapaudessa – jos hän on esimerkiksi vankina, tai se, että vaadittaisiin tiettyjä standardeja demokratiassa, niin olisi aika mahdotonta, jos tällaisia ennakkoehtoja ruvetaan vaatimaan. Ei komissio enää pystyisi mitään auttamaankaan näitä kansoja, jotka kärsivät, varsinkin lapset ja naiset. Varsinkin Ruotsikin jossakin jäsenvaltiossa karikesesti voi hoitaa tämän. Joskus karikeskin apu on keskeytettykin poliittisista syistä, eikä jos oman maan kansalainen on hankalaisessa tilanteessa tai jopa vankina. Ei se nyt totta koko yhteisön politiikkaa ehdollista. Kun ajatellaan, se on osa kahdenkeskistä politiikkaa. Se on minun kritiikkini. En sinällään hylkää demokratiaa tai ihmisoikeuksia. Kyse on vain yleisyydestä kyse. Ja nyt oli kyse nimenomaan myös kahdenkeskisyydestä, kahdenkeskisistä suhteista, joita esimerkiksi Ruotsilla on jossakin maissa. Kiitos. Ääne. Kiitos. No niin, nyt joudumme äänestämään nopeasti sitten, mutta nopeasti muuten täytyy jo äänestää. Brief, uh, on... Hyvin lyhyesti 19 voin olla samaa mieltä, mutta 17 en voi olla samaa mieltä. Mielestäni argumenttinne on itse asiassa väärin. On tällainen lausumaa Raha puhuu. Ja sitä pitäisi käyttää. Va bene. Se erinomaista. Sitten toimitamme äänestyksen. Teillä on kaikilla äänestyskortti koneäänestystä varten. Ensinnäkin esitys vastuuvapaudessa tarkistus 1. Senilta. äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 3.18. Sitten vastuuvapauspäätös kokonaisuudessa annettu alkaa ja päättyy. 19 puolesta kaksi vastaan. Sitten päätöslauselma esitys. Äänestys alkaa. Päättyy. Yhdeksäntoista puolesta kolme vastaan. Sitten rupeamme äänestämään yksittäisistä tarkistuksista. Ensinnäkin suullinen tarkistus numero yksi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 3.19. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 21 ja yksi tyhjä ääni. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 12.10. Suullinen tarkistus kolme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 17 kolme, yksi tyhjä Sitten tarkistus viisi. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty viisi, kuusitoista, yksi Sitten tarkistus kuusi Äänestys alkaa ja päättyy. hylätty. 3.19. Tarkistus 7. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 14.8. Tarkistus 8. Äänestys alkaa ja päättyy hylätty 3.19. DV1. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 22. 0. Tarkistus 9. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty hyväksytty 19.3. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 22 että puolesta. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty 4 17. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 23 puolesta. Tarkistus 13. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 13 13.9. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 14 14.8. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty 12.9. DV6, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 23 puolesta. Tarkistus, suullinen tarkistus numero 3 puolesta. Vastaan Hyväksytty Emendamento 17. Numero 16. Äänestys alkaa. Suljettu. Hylätty. 5, 17, 1. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty hylätty 23 ääntä. Deve 3. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 23 puolesta. Deve 7. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 23 ääntä puolesta. Deve 4. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 23 puolesta tarkistus 19. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 21 2. Tarkis, suullinen tarkistus 4. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 23 puolesta. Tarkistus 21, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 23 äänellä. Tarkistus 22. Puolesta vastaan hyväksytty 23 äänellä. Tarkistus 23. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 23 äänellä. Tarkistus, suullinen tarkistus numero 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 21 äänellä. Seuraavaksi äänestämme loppuäänestyksessä. Näin tarkistetussa muodossa äänestys alkaa ja päättyy. 21, 2. Kiitos Ajala Senderille tehdystä työstä. Siamo a questo No niin, sitten kohta viisi. Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 17 2009 Euroopan sosiaalirahastosta osa rahoitetut naisten ammatillista koulutusta koskevat toimet. Puheenvuoron saa ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ovidiu Ispir. Olkaa hyvä, onko hän läsnä? Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta saada tulla tänne tänään iltapäivällä. Olla mukana tässä näkemysten vaihdossa, jossa käsitellään tuomioistuimen erityiskertomusta numero 17 vuodelta 2009, joka käsittelee naisten ammattikoulutusta, jota yhteisrahoittaa Euroopan sosiaalirahastosta. Tämä on ensimmäinen erityiskertomus tuomioistuimesta, jossa erityisesti käsitellään tasa-arvo näkökulmasta näitä asioita vuoden 2007 äh, vastuuvapauspäätösosaman jälkeen, sillä parlamentti ehdotti silloin, että tuon asian tulisi tulevaisuudessa olla tuomioistuimen kertomuksissa. Haluaisin kiittää esittelijä Wagner tästä erittäin selkeästä ja kattavasta tuomioistuimen kertomuksen käsittelystä. Ja hänen puheestaan, jonka olemme juuri kuulleet, joka käsittelee tätä tärkeää ammattikoulutuskysymystä, joka Euroopan unionin alalla vastaan kolme miljardin euron kustannuksia. Tuomioistuimen tarkistusmatka, jossa tarkastettiin viisi jäsenvaltiota, jotka vastaavat 76 prosentista näistä kuluista on tarkastellut sitä, onko näitä toimilla päästy riittäviin tavoitteisiin. Haluaisin lyhyesti vielä kerrata niitä löydöksiä ja suosituksia, joita tästä tarkistuksesta on seurannut. Naisten ammattikoulutuksesta johtopäätöksenä on ollut se, että koulutusohjelmat tuomioistuimen tarkistamissa ohjelmaissa eivät vastanneet työmarkkinoiden vaatimuksia ja niitä menettelyitä on otettu käyttöön, ja ne eivät ole riittävästi keskittyneet erityisiin kohderyhmiin. Lisäksi kyseiset hankkeet eivät riittävästi heijastele työmarkkinoiden tarpeita, eivätkä varmistaneet sitä, että yksittäiset hankkeet pääsivät omiin tavoitteisiinsa. Tuomioistuin on suositellut työmarkkina, työmarkkinoiden analysointia ja operationaalisten ohjelmien käyttöönottoa niin, että voidaan päättää siitä, minkä tyyppistä koulutusta tarjotaan tämän analyysin pohjalta. Tämän lisäksi hankkeiden valinnan tulisi johtaa sellaisiin hankkeisiin, jotka vastaavat niitä ongelmia, joita on tässä analyysissä tunnistettu. Kysymys siitä, onko riittävästi arvioitu näiden tavoitteiden saavuttamista. Tuomioistuin on sitä mieltä, että informaation valvonta ei mahdollista tällaista arviointia. Ongelmat sisälsivät liian kapealaisesti kohdistettuja indikaattoreita tai huonoa informaatiota tai epätäydellistä informaatiota. Tuomioistuimen puolesta Tuomioistuimen mielestä tämä tilanne johtaa siihen, että vastuulliset viranomaiset jäsenvaltioissa eikä komissio kykene näin päättämään siitä, ovatko tavoitteet saavutettu vai ei. Siitä syystä tuomioistuin on suositellut sitä, että tähän tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Ja erityisesti indikaattoreiden muokkaamisen pitäisi kiinnittää jäsenvaltiossa erityishuomio. koska olen tuomistumisen vastuussa tässä kertomuksesta. Arvostan sitä myönteistä vastaanottoa, jonka edustaja Vogen on meille tarjonnut eh, eh, tälle kertomukselle. Kun tarkastellaan sitä, miten voidaan saada naiset takaisin työelämään ja parantaa heidän eh, työtaitojaan, tuomioistuin on sitä mieltä, että meidän, jotta voimme vastata työmarkkinoiden tarpeisiin, on tärkeää tarjota perustaitoja, jotka mahdollistavat sen, että naiset voivat tulla työelämään ja tarjota sen tapaisia kursseja, jotka ne johtavat suoraan työllistymiseen. Yhteenvetona haluaisin todeta, että olen ilahtunut, että voin tänään olla täällä paikalla keskustelemassa kertomuksesta, jonka parlamentin jäsenet ovat ottaneet vastaan ja ovat huomioineet sen päätelmät. Yleisesti ottaen tämä kertomus on saanut hyvän vastaanoton sen julkaisemisen jälkeen ja se on myös saanut myönteistä huomiota lehdistössä. Tämä on erityisen tärkeä ala Euroopan kansalaisille, ei pelkästään naisille, vaan koko yhteiskunnalle. Siitä syystä toivon, että tämä kertomus ja sen päätelmät, joita te olette tukeneet, voi olla edesauttamassa sitä, että voidaan edistää Euroopan ponnistuksia naisten ja miesten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi työmarkkinoilla. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Seuraavaksi esittelijä Von saa puheenvuoron. No, wrong. That's right. Um, thank you, Mr. President. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiittäisin työnäköistuomioistuinta ja erityisesti herra Elspiri ja hänen tiimiään tämän kertomuksen laatimisesta, mutta herra Geita myöskin omasta panoksestaan. Tämä on tietysti tärkeä kertomus, koska se evaluoi projekteja, joita osittain rahoittaa Euroopan sosiaalirasto. Kuten tiedämme, se muun muassa auttaa niitä, jotka haluavat takaisin työmarkkinoille saamaan niitä taitoja, joita siellä tarvitaan. Neljä miljardia euroa korvamerkittiin positiivisiin työmarkkinatoimiin naisille 2000-2006. Tarkoituksena tietysti oli tukea sukupuolten välistä tasa-arvoa. Haluaisin myös muistuttaa teille, että tämä kertomus täytyy ylittää muihin projekteihin, joita jäsenvaltiot rahoittavat, koska tietysti jäsenvaltiot itse ovat tärkeässä osassa. Kuultiin ja luettiin päälöydökset tilintarkastustuomioistuimelta tilintarkastustuomioistuin oli kriittinen äh, valintakriteerejä kohtaan, ei ollut yhteyttä työmarkkina-analyysin ja hankkeiden välillä, joita sosiaalirahasto rahoitti. Oli hyvin vähän eroja miestiin kohdistuneilla toimilla ja naisiin kohdistuneilla toimilla. Tilintarkastustuomioistuimen on myös sanonut selville, että oli asioita tai ongelmia seurannan kanssa yhdellä alueella – tietoja saatiin vain 92 prosessista kursseja ja toisella alueella niin riitti, että vain yksi kvalifikaatioyksikön läpäiseminen, niin sillä sai koko tämän kvalifikaation. Myöskin väärinkäyttöä oli työn antajien puolella. Siinä, että miten koulutuksen ja harjoituksen lopussa tarjottiin sitten normaaleja työpaikkoja. Myöskin analyysiä ja selkeitä tavoitteita puuttui analyysiä tavoitteista suosituksissa. tai suositukset hyvin arkaluontoisia tilintarkastustuomioistuimelta, mutta muutama kommentti niistä siltä huolimatta. E, argumentoisin sen puolesta, että liikaa tilintarkastustuomioistuin käsittelee työmarkkina eikä ole tarpeeksi käsitetty huomiota naisten erityistarpeisiin, lastenhoitoasiat, perustaidot ja luottamuksen rakentaminen, joustavat työajat. Eli työmarkkina ei aina ehkä ole sopusoinnussa tasa-arvoipitivien kanssa ja kun komission raportin niin raportoinut, uskon, että he ovat samaa mieltä. on ottaa esille myös, että on paljon hyvin vähän eroja niiden ohjelmien välillä, jotka ovat omia kaikille ja sitten niille, jotka ovat naisille. Erityisesti tietysti voidaan sanoa, että pointtina on parantaa naisten taitoja ja työllistyä työmarkkinoille. Tämä pitäisi nähdä täydentävänä toimena mielestäni joka on jo valtavirtaistettu korotussäännöksiin. Vaikka äh, tasa-arvoisuuden valtavirtaistaminen on tärkeämpi asia, niin tietysti on vaikea analysoida sitä enkä kenenkään mukaan. Olisin samaa mieltä yhden asian kanssa tilintarkastumisten kanssa, eli täytyy parantaa valvontaa ja selkeitä ja helposti ymmärrettäviä tavoitteita tarvitaan niin, että painotetaan enemmän tätä laajempaa tavoitetta, että puolten erot voidaan pienentää. Lopuksi sanoisin, että Euroopan sosiaalirahasto on tärkeä väline. Se on auttanut monia yhteisöjä, naiset mukaan lukien, takaisin työmarkkinoille ammattitaitoja parantamalla. Ja toivoisin, että sosiaalirahasto jatkaisi tätä työtä tulevaisuudessa. Olisin myös samaa mieltä, että on tärkeää, että hankkeet ovat, että on tärkeää, että hankkeet perustuvat työmarkkinaanalyysiin, mutta muihin asioihin myös täytyy kiinnittää huomiota, kun näitä hankkeita katse, tarkastellaan. Tietysti näiden hankkeiden osalta täytyy olla oikeanlaiset indikaattorit, kuten tilintarkastustiimistä on sanonut, ja tietysti täytyy olla selkeä ja päättäväinen valvonta näille seuranta näille indikaattoreille. Näillä kommentteilla haluaisin niiden myötä pitää toivottaa tervetulleeksi tämän mietinnön tai kertomuksen ja kiittää tilintarkastustiimista työstään. Prego. Kiitos. Edustaja Gressle. Es ist ein Kiitoksia. Tämä on tärkeä kertomus, koska ei tähän investoida pelkästään paljon rahaa erityisiin tukitoimiin naisille, vaan koska naisilla on paljon tekemistä Lissabonin strategian kanssa ja sen kysymyksen kanssa, että miten heidän panostaan voidaan lisätä ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla. Painopiste naisissa on tärkeä asia tässä ohjelmassa. Sen vuoksi minua ihmetyttää se, että 27 prosenttia on miesten osuus, niin kuin Italiassa, vaikka tässä pitäisi olla naisia koskeva ohjelma. Meidän pitää olla kunnianhimoisempia. Keskustelusta en voi tunnistaa sitä, että miksi on tärkeää tukea naisia työmarkkinoilla ja miksi sosiaalirahasto on tärkeä. Ja tässä ei ole ihan reiluja sosiaalirahastoa kohtaan. Mielelläni nyt tietäisin, että komissio voi tehdä, jotta näitä tuloksia voidaan parantaa. Itse olen intensiivisesti sosiaalirahastotoimia käsitellyt vaalipiirissäni, koska siellä on ongelma, on työttömiä naisia, yli 50-vuotiaita, joilla on maahanmuuttajatausta. Ja sen vuoksi minua kiinnostaa, että mitä asioille tehdään eri tahoilla, että tämä erityinen ammattiryhmä saataisiin työmarkkinoille. Ja minun täytyy sanoa, että se, mitä tässä nyt keskustellaan, niin tässä on vähän mistä ottaa kiinni. Pitäisi olla kunnianhimoisemmin. Lastenhoitoasia esimerkiksi, sillä on tekemistä muun infrastruktuurin kanssa. Kysyisin tilintarkastumistelta, että mitä tästä tiedämme, miten hyvä infrastruktuuri jäsenvaltioissa on, jotta voidaan mahdollistaa ammatillinen, ammatillinen toiminta naisille. Eihän tietysti voi EU yksin tehdä, vaan jäsenvaltio. Tämä täytyy olla tärkeä asia myös, minua kiinnostaisi, että onko tilintarkastamiskäsittely sitä, että mitä, eh, eli minkälaisia ehtoja naiset kokevat työmarkkinoilla olosuhteita ja mikä järki tällaisilla ohjelmilla ylipäätänsä on? Haluaisin kyllä sanoa, että suosittelisin, että olemme kunnianhimoisia, koska tämä on erityisen tärkeä ongelma työmarkkinoilla ja erityisen tärkeä ongelma niille kaikille, jotka todellakin yrittävät sarjalleen sijaitui työmarkkinoilla eh, Toimien kestävyys olisi tässä tärkeä. Minä edustan vaalipiiriä, jossa työttömyysprosentti on 5 prosenttia. Hyvin alhainen siis. Ja sitten katsoin kerran, että mitä näissä yksittäisissä piireissä, mitä sillä tehdään Euroopan sosiaalirahastohankkeelta, jotta voidaan saada käyttöön parhaita käytäntöjä. Ja aina olen nähnyt, että nämä piirit, jotka ovat lähekkäin, niin toinen ei tiedä, mitä toinen tekee, vaan kaikki toimet, joita maahanmuuttajataustaisten naisten, työttömien naisten hyväksi tehdään, usein on saksalais-venäläinen tausta, niin kaikilla on samat toimet, mutta kukaan ei tiedä toisilta, että mitä siellä toimii hyvin. Onko tilintarkastusmies niin tässä yrittänyt kehittää asioita, että olisi paremmat tulokset ja että samalla alueella kun on sama työmarkkinatiedot äh, ja samanlainen sosiaalinen struktuuri, niin saisivat edes tiedot vaihdettua. Grazie. Ehm, vuole intervenire? Kiitoksia. Haluaako tilintarkastustuomioistuimen edustaja nyt puhua? Mulțumesc eh, pentru intervenția doamnei. Kiitos. Haluan Rova Gresleä hänen puheenvuorostaan kysymykset liittyvät ehkä vähemmän tilintarkastustuomioistuimien, ne on ehkä osattu paremmin komissiolle. Tuomioistuin on laatinut oman erityiskertomuksensa, se koskee useita vuosia. Ja parlamentin pyynnöstä me olemme sitten laatineet tämän tekstin. Olemme tehneet myös suosituksia olen esittäneet johtopäätöksiä, jotka ovat mielestäni suhteellisen selkeät. Nimittäin valiokuntanne työasiakirja on sekin hyvin selkeä. Nimittäin jos käytämme kaikkia näitä tietoja pohjana, voimme jo vastata Rova Greslelle. Meillä on hyvin rajallinen vastuu siinä, mitä me olemme pystyneet erittelemään. Varmasti tässä on paljon kysymyksiä, muitakin tullut esille. Varmasti jatkossa pystymme niihin vastaamaan. Tilanne on hyvin monimutkainen, siinä Rova Gressler on oikeassa. Ei ole kyse pelkästään rahastoista tai ohjelmista sellaisinaan, vaan kyse on yhtä lailla myös periaatteista, jotka, joita on odotettava. Jotta voisi vastata kysymykseen, niin käsittääkseni me olemme voineet esittää näkemyksemme tuomioistuimen puolesta. Nyt komission täytyy antaa oma vastauksensa ja selittää, miten se jatkossa toimii tilanteen parantamiseksi. Onko komission puolelta joku, joka voisi jotain sanoa? Olkaa hyvä. Bonjour, je suis le directeur audit de la Direction Générale pour l'Emploi. Kiitoksia vastaan tasa-arvo, työllisyys ja sosiaalikysymyksiä hoitavasta pääosastosta. Ammattikoulutus ja naisen asema, siinä olemme keskustelleet tästä kertomuksesta. Meillä ei ole mitään näkemyseroja, olemme samaa mieltä tässä asiassa, mutta kuitenkin komissio on sitä mieltä, että tämä kertomus keskittyy tiettyihin asioihin liikaa. Siinä mielessä, että tasa-arvo on Euroopan sosiaalirahaston horisontaalinen tava- tavoite. Vuosina 2000-2006 siihen on laitettu 61 miljoonaa euroa. Ja aivan kuten edustaja Gressle täällä totesi, Euroopan sosiaalirahasto sisältää myös paljon erilaisia kansallisia toimenpiteitä, jotka liittyvät tasa-arvoon ja työmarkkinoille pääsyyn. Tästä syystä on erityisen vaikea tällaisesta kertomuksesta tehdä jotain johtopäätöksiä tasa-arvopolitiikan onnistumisesta. Olemme komissiossa kuitenkin ottaneet huomioon kaikki nämä tuomioistuimen suositukset, varsinkin tällä uudella ohjelmalla 2007-2013, on ottanut huomioon eri indikaattorit ja tätä tilannetta mittavat indikaattorit. Ja kuten myöskin ne suositukset, joita edustaja Gressle on esittänyt. Olemme täysin tietoisia siitä, että on aivan erityisen tärkeää kiinnittää huomiota tähän koulutukseen, jotta naiset voivat päästä paremmin työmarkkinoille. Ja tästä syystä ainoa mahdollisuus, joka sosiaalirahastolla on ja jota se käyttää aina kun se on mahdollista, on olla edesauttamassa lasten päivähoitoa silloin, kun naiset osallistuvat näihin tarjottuihin ohjelmiin. Se on tietysti erittäin tärkeä toimenpide. Mutta sitten kun puhutaan miesten osallistumisesta, aivan kuten tuomioistuinkin täällä totesi, niin tässäkin kohden meidän täytyy hieman joustavammin tulkita näitä säännöksiä. Sillä näissä erityistapauksissa, joita tuomioistuin otti esille, on ollut sellaisia ammattikoulutuskursseja, joita on valmisteltu niin, että siellä on tietty määrä paikkoja, mutta riittävästi ei tullut paik- paikalle naisia, joten järjestäjät ovat hyväksyneet sinne miesten osallistumisen. Minun mielestäni se on ollut vain hyvää hallintotapaa osoittava toimi sen sijaan, että olisi kielletty osallistuminen vain siitä syystä, että naisia ei ollut riittävästi. No sitten jos puhutaan tulevaisuudesta, Hyvin monet näistä suosituksista on otettu jo seuraavan ohjelmointikauteen tai käynnissä olevan ohjelmointikauteen mukaan. Ja kun teemme arvion vuoden 2006 2013 äh, ohjelmointikaudesta, niin se tehdään sitten niin, että sitä hyödytään pohjana uudelle ohjelmointikaudelle. Tämä on kaikki se työ, joka meillä tällä hetkellä on käynnissä, ja se antaa sitten varmaankin ensi vuonna jo meille tuloksia. Kiitoksia, edustaja Sender. Kiitoksia. Haluaisin paremmin ymmärtää tämän arviointijärjestelmän näissä ohjelmissa. Olen aivan samaa mieltä Rova Greslen kanssa. Ne ovat kuitenkin tärkeitä ja kiinnostavat meitä kovasti, jotta voimme auttaa naisia pääsemään, pääsemään paremmin aloille, joilla ei vielä ole läsnä. Ja herra Voagilta haluaisin kysyä jotain tässä tekstissä. Se on tässä paperimuodossa cd nyt en ole vielä päässyt katsomaan. Sivulla 18 viitostaulukossa mainitaan, että Lombardo-ohjelmassa, niin se todetaan, että siinä on ongelma, koska nuoret nuoret naiset ovat ammattikoulutuksessa, niin heillä on ollut vakaa asema työmarkkinoilla muutenkin. Haluaisin ihan tarkkaan tiedä, onko tämä teidän näkemyksenne vai onko se naisten käsitys, että ovat löytäneet äh, nopeasti työtä esimerkiksi Italiassa tai meidän maassamme, niin juuri valmistuneet naiset eivät ole mitään vakaata paikkaa löytäneet vielä työmarkkinoilla. Usein nimenomaan on kyse siitä, että näitä nuoria kierrätetään, ja kyse on varsinkin nuorista, nuorista naisista, että löytäisiin paremmin työtä. Jonkinlaista työtä ainakin, ja haluaisin nyt tosiaan tietää, onko tämä näkemyksenne teidän ja syntynyt arvioinnin perusteella vai liittyykö se ohjelmaan. Sitten tämä Andalus-ohjelmas, Andalusilainen ohjelma, että siellä ei välttämättä ole naisia mukana, kun he joutuvat huolehtimaan perhettään. Andalusia on totta kai äh, alue, jossa perhe hoitaa paljon lapsia, eivät pelkästään naiset. Siinä onko kyse siitä, että ajat eivät sovi, vai johtuuko siitä, että naiset hoitavat perhettään. Tästä ei käy kovin hyvin selvillä, onko se teidän käsityksenne, naisten käsitys vai arvioijan näkemys. Ja sitten sivulla 16 myös todetaan, että Naisryhmät on hyvin kyllä yksilöity, mutta se mielestäni hiukkasen ristiriitaista, jos voisitte tätä selventää, niin vielä ei koulutuksen jälkeen vielä kolmesta kuuteen kuukauteen löydetty työtä. Haluaisin työtä, minkä tyyppisestä työssä tässä on kyse. Kiitos. Edustaja Vaughan, haluatteko vastata ajalla Senderin kysymyksiin? Yes, uh, thanks, Mr. President. I think the, uh, the issues raised... Tämä esille ostettu asia on asia, jonka ehkä tilintarkastumisti voi vastata siihen paremmin. Muutaman muuhun asian halusin kiinnittää huomiota. Rova Kressi nyt lähti, mutta hän otti oikein esille 20 prosentin miesten osallistumisen joissakin näissä ohjelmissa, ja tietysti tämä yksilöitiin tärkeänä asiana myös tilintarkastustuomioistuimen puolelta, ja tämä koskee yritetään tätä argumenttia, että onko tämä valtavirtaistaminen tai kohdentaminen parempi optio näille hankkeille tällaisessa rahoituksessa. Siitä varmaan pitäisi keskustella tulevaisuudessa tässä valiokunnassa ja muissa valiokunnissa myöskin. Mutta se mikä on tärkeää tietysti se, että relevantit indikaattorit saadaan käyttöön ja niiden seuraaminen myöskin tapahtuu, koska niin pystyttäisiin arvioimaan hankkeiden onnistumista. Se on tärkeä tavoite komissiolle ja toivottavasti se siihen ryhtyvät nyt, kun tämä raportti on julkaistu. Oli mielestäni, että Rava Gressle hyväksyi pointtini tästä, että miten muutkin asiat ovat tärkeitä, sehän otetaan esille, että työmarkkina-analyysi ei aina ole sopimus sen kanssa, mikä on parasta naisille, ja laajemmat asiayhteydet täytyy ottaa huomioon. Muutkin kollegat kuin minä ovat ottaneet asian esille. Työntökustuimistuin ja ne, jotka hankkeesta vastaavat, varmaan tämän pitävät tulevaisuudesta vain aina mielessä. Ja sosiaalirahasto monilla alueilla näissä hankkeissa on niin tärkeää. Tarkoitus on olennaista, että opimme, läksymme tästä kertomuksesta ja tulevaisuudessa varmistetaan, että sosiaalirahasto rahojen käyttö on menestyksekästä, koska se auttaa niin monen ihmisen kautta EU. Grazie. Kiitos. Edustaja Vaan. No niin, koska valiokunnan kokous on päättymässä, niin voin kertoa teille, että meille tuli juuri pari minuuttia sitten kirje ulkoasiaministeriöltä Unkarista. Se liittyy tilintarkastustuomioistuimen nimittämisen herra Fasakas nimitettäisiin. Tämä on tiedoksi myös kaikille koordinaattoreille. Ei tässä mitään muuta tehtävää olekaan, niin me jatkamme huomenna kello yhdeksän ja silloin onkin paljon tehtävää. Hyvää illan jatkoa.